Kiitos. Ja sitten on vuorossa pöytäkirjan hyväksyminen 8. lokakuuta 2009 erpillisestä istunnosta. Teksti on jaettu. Haluaako joku esittää huomiota asiasta? Nie widzę uwag. Protokół Ilmeisesti kukaan ei vastusta. Me hyväksymme siis pöytäkirjat. Sitten herra Atanasius Pafilis ja